Good morning, colleagues. I'm sorry. Hyvää huomenta kollegat. Pyydän anteeksi, että aloitamme hieman myöhässä, koska meillä oli toisessa salissa liipevaliokunnan ja naisten oikeuksien valiokunnan yhteiskokous, joka käsiteltiin Istanbulin yleissopimusta. Tästä johtui pieni viive tämän kokouksen alkamisessa. Joten aloitamme esityslistan hyväksymisellä. Seuraavat muutokset on tehty esityksestä luonnoksen kohta 24, eli keskustelu Kreikan ministeri Vitsasen kanssa on lykätty tuonemmaksi. Sen tilalle tulee uusi kohta 24. Kyse mietintöluonnoksen esittelystä, joka liittyy Schengenin lainsäädäntöön Bulgarian ja Romanian osalta. Ja tuo keskustelu järjestetään 26. huhtikuuta kello 9.30-10. Uusi kohta 24a vastaus kirjallisen kysymykseen, joka esitettiin komissiolle Italian lainsäädännön osalta, joka koskee pakollista teleliikennetietojen säilytysaikaa. Tuo keskus järjestetään nyt 26. huhtikuuta kello 10 eteenpäin. Yhteinen Libe FAM äänestys Himenes Peserilin mietinnöstä ja Barrio Linari mietinnöstä, mutta sehän hoidettiinkin jo. Eli nämä olivat äh, ilmoitusasiat, mikäli vastalauseita ei ole. Esitystä näin muutettuna hyväksytty. Sitten kieliprofiili. Meillä on tulkkaus kaikilla kielellä, paitsi iirin kielellä. Loistavaa. Sitten koordinaattorien suositusten hyväksyminen. Esittelijät ensinnäkin. Edustaja Lopes Aguilar nimitettiin esittelijäksi asiassa, joka koskee yhteisön viisumisäännöstöä. Valikunnan puheenjohtajana ja koska GUE ilmoitti, että kun ei pysty nimittämään esittelijä tämän asian hoitamiseen, minä tulen hoitamaan mietinnön, joka koskee neuvoston päätösehdotusta, joka liittyy siihen, että Euroopan unioni tekisi sopimuksen Sveitsin konfederaation kanssa lisäsäännöksistä, jotka liittyvät rahoitustukeen ulkorajakysymyksissä ja kysymyksissä. Vahvistetaanko nyt nämä koordinaatisuositukset, toivon mukaan voimme ne vahvistaa. Pyydän anteeksi, on kovin paljon. Olemme saaneet myöskin... Minun on ihan pakko lukea tämä kaikki ääneen kei. Hoitakaa vaikka sieltä sillä aikaa. No ei sentään, kuunnelkaa mitä minä sanon. Olemme saaneet kaksi oikaisua työjärjestyksen artiklan 231 mukaisesti. Ensimmäinen niistä koskee EUn asetusta 2016-679 huhtikuuta 2016. Kyse on luonnollisten henkilöiden suojelusta ja henkilötietojen käsittelystä ja vapaasta liikkuvuudesta tämän tiedon osalta. Täällä kumotaan direktiivi 5 46 EC. Ja toinen oikaisu, tämä liittyy direktiiviin 2016-680 Euroopan parlamentin neuvoston päätös huhtikuuta 2016, kun on kyse luonnollisten henkilöiden tieteen suojelus. Tämä oikaisut korjaavat jotakin ilmeisiä virheitä, joita on syntynyt tekstin tulkinnasta, joitakin terminologisia epäjohdonmukaisuuksia myöskin oikaistaan parlamentin juristilingvistien avulla työllistyksen artiklan 231 alakohdan yksi mukaisesti puheenjohtaja tulee, mikä soveliasta antaa nämä oikaisuluonnokset valiokunnan käsittelyyn käsittelyyn tai puhemies toimittajana valiokunnille käsittelyyn tarvittaessa. Nyt pyydän, että voisimme äänestää näistä oikaisuista artiklan 231 mukaisesti. Haluaako kukaan äänestyttää näistä vai voimmeko hyväksyä nämä asiakirjat näin vain? Kukaan ei pyydä äänestystä, joten ne katsotaan hyväksytyiksi. Nämä oikaisut siis. Selvä. Sitten delegoidut täytäntöönpanosäännökset. 23. huhtikuuta 2018 parlamentti sai komission päätösluonnoksen, joka liittyy maahantulomastaan lähtöjärjestelmän EES-järjestelmän sen liitteisiin perussäännös asetus 2017-2226, joka luetaan EES-järjestelmän on tässä taustalla. Sitten kun tämä täytäntöönpanosäännösehdotus on saatu, se on toimitettu LIBE-valiokunnan jäsenille 7. toukokuuta on takaraja. Mikäli haluatte jollakin tavalla vastustaa tätä täytäntöönpanopäätöstä, eli vastaustettu, että se on hyväksytty, Lisäksi toteaisin, että Stefano Zappala, entinen valiokuntamme jäsen, on menehtynyt. Hän kuoli viime viikolla. Olemme siitä suruissamme. Kollegat varmaan muistavat, että hänet, hän oli tämän valiokunnan varapuheenjohtaja vuodesta 1990 vuoteen 2009. Nyt hänen muistokseen muistoansa kunnioittain ehdotan minuutin hiljaista hetkeä. Voisitteko minuutiksi nousta hiljaista hetkeä varten herrat Sappan muistolle? And finally, colleagues, uh, we have... Vielä lopuksi kollega, että uh, meillä on tänään koneäänestyksiä esityslistalla 11 eteenpäin ja huomenna kello 12 eteenpäin, joten ottakaa ihmeessä äänestyskorttinne esiin. Tässä olivat ilmoitusasiat. Nyt menee kohtaan neljä esityslistalla. Kyse on keskustelusta pääjohtajan Varaskivi Mitsun kanssa. Hän on meille tuttu kasvo, mutta siitä huolimatta suhteellisen uusi kasvo kuitenkin, koska hän vasta hiljattain, hänet vasta hiljattain valittiin tehtävänsä Home pääosastolla komissiossa. Tämä on ilmeisestikin teidän ensimmäinen kokouksenne uutena johtajana. What's happened? Mikä on ongelma? I thought maybe as I'm not speaking, I'm mumbling. I'm Ehkä minä en puhunut selväksi, vaan mumisin. Sekö täällä oli ongelma? That's scary, scary when Mrs. Vergia suddenly shouts. Aika pelottavaa, kun rouva Vergia alkaa yhtäkkiä täällä kiljua. Minä todellakin nyt heräsi, heräsin tähän ja adrenaliini alkoi virrata suonissani. Tervetuloa teille, arvon pääjohtaja. Teillä on valtavia haasteita työssänne. Ja tietystikin on, toivotamme teille onnea ja menestystä vielä tämän toimikauden loppuun saakka ja sitten etenkin päin. Hyvin monia mielenkiintoisia asioita on esityslistalla niin kuin aina valikunnassamme. Hieman taustaa tämän tämänpäiväiselle keskustelulle ensin. Kenties voisimme puhua yhteen toimivuudesta ja tulevista ehdotuksista. Kyse on esimerkiksi ma- tu- turvapaikkapaketista ja neuvoston päätöksestä, joista voitaisiin puhua kokonaisen kokouksen verran. Se, mitä on tapahtunut Dublinin osalta. Mä tiedämme, että sinisen kortin järjestelmää on käsitelty tuleva IBM-raja hallinnointijärjestelmä, monivuotiset rahoituskehykset ja kaikki muuta ovat erittäin suuren luokan aiheita. Ja kenties jäsenet haluavat ottaa keskustelussa esiin muitakin seikkoja. Nyt aluksi annan ilmiilön puheenvuoron teille, arvon rouva pääjohtaja. Olkaa hyvä. Chair. Kiitos puheenjohtaja. Kunnianarvoiset jäsenet. Olen oikein iloinen, että olen taas täällä paikassa. Olen tavannut monet teistä, olemme teeskennelleet yhdessä, kun olin oikeuspääosastolla. Ja olen sisäasioissa ollut jo kuukauden. Haluaisin kertoa teille prioriteeteistämme kuunnella näkemyksiänne. Tiedän, että meillä on rakentavat yhteistyösuhteet tämän valiokunnan esittelijöiden kanssa. Minun tehtäväni on vain ylläpitää tätä hyvää yhteistyöilmapiiriä ja teen kaikkeni työn helpottamiseksi. Pääosastoon prioriteetit kysymysten suhteen ovat merkittävät. Parlamentti ja neuvosto ovat tehneet yhteis sen julkilausuman prioriteeteista. Esittelen teille joitakin prioriteetteja, jotka ovat osa yhteistä julistusta, mutta kerron teille myös siitä, että aikataulu on erittäin tiukka. Jokainen päivä on tärkeä jotta me saisimme lopulliset sopimukset. Ajatellen myös ensi vuoden toukokuuta. Eli puhun päähaasteesta. Ensiksi yhteisen turvapaikkajärjestelmän uudistaminen. Tämä on prioriteetti. Ei ainoastaan komissiolle, vaan myös parlamentille ja Työskentelemme kovasti jäsenvaltioiden kanssa, jotta pääsisimme sopimukseen tästä rakennuspolikoista, että saisimme loppusopimuksen tekstistä ja pyrimme löytämään tasapainon vastuullisuuden ja solidaarisuuden kanssa. aikatauluja, ja tiekartta, joka minua ja niin ajaa, on jo julkinen. Se on tämä johtajien agenda. Eli Eurooppa-neuvostossa meidän täytyy saada aikaan poliittinen yleinen lähestymistapa suuntaviivoja siitä, mitä me teemme seuraavaksi ja sitoutuminen siihen, että etenemme oikeaan suuntaan. Bulgaria tekee kaikkensa, jotta tämä asiakokonaisuus saadaan reilaan. Menettelytavat ovat erilaiset kuin aikaisempien puheenjohtajakausien aikana, mutta komission täydellä tuella me taskenelemme tästä toukokuun puolen väliin, josta, jolloin alamme valmistella Euroopan neuvostoa. Tästä toukokuun puolen väliin on kriittinen hetki saada tekstit ja asiat järjestykseen neuvostoa varten. Kuten puheenjohtajalle sanoinkin, tavatessamme kolmisen viikkoa sitten tuolle olemaan parlamentin käytettävissä ole valmis olemaan tänne keskustelemaan turvapaikkapaketista kokonaisuudessaan, koska Minulle Dublin on tärkeä osa, mutta turvapaikka kokonaan, paketti kokonaisuudessaan on se, mitä mikä meidän täytyy yhdessä saada aikaan. Sitten mä sen Eurodakin. Tämä on minun par- parlamenttipäiväni ensimmäinen sellainen uudessa tehtävässäni. Eurodakin suhteen tiedän, että olemme hyvin lähellä kompromissia ja tänä iltapäivänä meillä on kolmikantan neuvottelut esittelijä, varjoesittelijät ovat tehneet hienoa työtä ja he ovat keskustelleet tämän iltapäivän kokouksessa. Eurodacista sanoisin, että uudistettu Eurodac menee pitemmälle kuin turvapaikka-uudistus. Siksi komissio kertomuksessaan on painottanut sitä, että Eurodac ja uudistettu asetus, sitä ei pidetä paketin osana. Sitä voidaan edistää nopeammin kuin pakettia kokonaisuudessaan. Eurodac pyrkii parantamaan EU-palauttamispolitiikan tehokkuutta ja tarkoitus tunnistaa alaikäisiä joita ei ole rekisteröity mihinkään EUn tietokantaan. Ja tässä pyritään parantamaan yhteiskäytettävyyttä muiden tietojärjestelmien kanssa, milloin se on välttämätöntä ja suhteellista. Toinen ehdotus, joka on hyvässä kunnossa. Ja tämä, tämä on asetus, joka koskee unionin uudelleen sijoittamiskehikkoa. Viimeisen kolmen trilogian edistyminen on minulle tervetullutta. Uskon, että Rothfajon, Tfelt ja, ja Brock varma, löytävät nopeasti kompromissiin niistä kysymyksistä, sitä on vielä neuvoteltava Bulgarian puheenjohtajakaudella. Muistuttaisin tätä kuitenkin myös siitä, että on yksi asiakokonaisuus, jonka parissa meidän mielestäni niin meidän pitäisi tehdä enemmän työtä yhdessä. Ja sen tämä turvapaikkamenettely menettely ää, josta ei ole mitään neuvottelumandaattia. Viime Korperissa sanoin jäsenmaille, että pitäisi työskennellä tiiviisti, koska tämä turvapaikkamenettelyasetus on, on kriittinen osa turvapaikkapakettia, kun Dublinin menettely haluaa käyttää, kun haluaa tehokkaita menettelyjä Meillä on pakko olla tämä asetus paikallaan. Tuolleen pomman esitteli Jarova Ferreira ja muille esittelijöille, että voisin tarjota tukeni, kun sitä tarvitaan. Sitten laillinen maahanmuutto. Puheenjohtaja mainitsi ehdotuksen, joka on tavallaan jumissa. Tälläkin hetkellä me pyrimme saamaan sopimusta aikaan jäsenvaltioiden kesken ja haluaisimme edistää tätä ehdotusta, koska tätä pidettiin komission prioriteettina. Mutta rinnakkain tämän kanssa komissio tunnistaa laillisen maahanmuuton merkityksen. Meillä on pilottiprojekteja laillisen maahanmuuton suhteen. Me haluamme lisätä laillisia polkuja Afrikasta Eurooppaan. Me haluamme lisätä pääsyä jäsenmaiden työmarkkinoille ja lisätä yhteistyötä. Me tulemme tarjoamaan rahoitustukea. Ja tässä vaiheessa nämä pilottiprojektit ovat alkuvaiheessa, mutta olemme kuitenkin aloittaneet. Viisimien suhteen tulee jatkamaan työtä. Tiedätte maaliskuun ehdotuksemme. Tällä pyritään vahvistamaan, tehostamaan ja tekemään e- EUn viisumipolitiikasta turvallisempaa. Tämä on yksi teidän ehdotuksistakin, että meillä on yhteinen viisumipolitiikka, joka lisää yhteistyötä ei eu kanssa ja epäsäännönmukaisessa asemassa olevien maahanmuuttajien palauttamisessa. Kolmen viikon sisällä tulemme täydentämään tätä ehdotusta ehdotuksen kanssa. Ja odotan keskusteluja kanssanne. Sitten yhteiskäytettävyys. sen kehittäminen on ollut prioriteetti. Se on sitä myös neuvotteluissa. Bulgaria pyrkii yleisen lähestymistavan aikaansaamiseksi. Ymmärrän, että työtä on paljon mutta toivon, että valiokunta nyt kykenee hyväksymään kantansa ennen kesätaukoa, jolloin neuvottelut voivat alkaa Itävallan kanssa. Haluaisin sanoa teille, että koska yhteiskäytössä monessa ajatuksessa olen ollut mukana aikaisempana varapääsihteerinä. Olemme osallistuneet perusoikeusviraston ja Euroopan tietosuojaviraston äh, viranomaisen kaikkien ehdotusten käsittelyyn. Meillä on ollut korkean tason asiantuntijaryhmiä ja EDPS ja perusoikeusvirasto olivat osa näitä ryhmiä. Olen kiitollinen työstä, josta olen kuullut raportteja ja viime viikon kannanotoista. Ja nämä paperit varmasti myöskin läkyvät sitten neuvotteluissa. Haluan tästä Lenners ja Melon ja muiden esittelijöiden kanssa yhteistyötä. Asia on hyvässä järjestyksessä ja Koreperissä keskusteltiin tänä aamuna jotta tehtäisiin sopimus. Muoto, sopimus muutaman mandaatin muuttamisesta, mutta olen luottavainen, että, että kompromissi tulee vastaamaan parlamentin vaatimuksiin. Schengenin tietojärjestelmä kakkosesta sanoisin, että merkittäviä Kehityksiä on tapahtunut. Ja uskon, että viimeisessä kolme kantaneuvottelussa toukokuussa uskon, uskon, että etenemme, olemme jatkuvasti antaneet tästä tietoa ja sama koskee EU-lisää. Kaksi asiaa olivat käsittelyssä viime viikolla. Ja edistystä tapahtuu ensinnäkin tietääkseni, luodaanko uusi verkkosivu IT-järjestelyillä. Ja toinen kysymys on, miten autamme jäsenmaita, joilla ei ole kykyä kehittää käyttää sellaisia tekojärjestelmiä, joita me haluamme. Kysymys on siitä, miten eu liisa auttaa näitä maita luomaan järjestelmiä, joita kaipaamme. Uskon, että Rova Makove esitteli tekee hienoa työtä. Kesäkuussa toukokuu tulee tekemään merkittäviä muutoksia yhteiskäytettävyyteen. Ja nämä ehdotukset muuttavat yhteiskäytettävyyden vaatimuksia. Ja tulemme puhumaan teille, miten nämä eri ehdotukset vaikuttavat yhteiskäytettävyyteen kokonaisuudessaan. Sitten puhuisin rajavalvonnasta. Meitähän paljon mietityttää sisäiset rajatarkastukset, mutta me työskentelemme myös ulkorajojen valvonnan parissa joillekin jäsenmaille ulko valvonta on avainkysymys koko paketin hyväksymiselle. Sisäisten tarkastusten suhteen minulla oli viime, eilen tapaaminen niiden jäsenvaltioiden suunnittelijoiden kanssa, jotka ovat antaneet ennakkoilmoituksen kuuden kuukauden valvonnasta, sekä niiden, jotka on neljän maiden naapureita. Meillä oli erittäin rakentavat ja suorapostkeskustelut vaikutuksista. Ja keskustelemme siitä, miten pääsemme näistä eroon. Vaikutukset ovat ilmeiset, eivätkä ainoastaan taloudelliset, ne vaikuttavat Schengenin luotettavuuteen. Siksi komissio haluaa tehdä osansa, jotta pääsisimme näistä eroon. Komissiossa Avramopoulos tekemme selväksi, että sisärajojen valvontaa ei voi pitää yllä loputtomiin. Hän puhuu laajemmin turvallisuuspaketista, jonka hyväksymme toukokuussa. Meillä on koko joukko ehdotuksia Tiedämme, että keskustelut aloitettiin kansalaisyhteiskunnan kanssa, yritysten Euroopan parlamentin kanssa. Ja ne koskevat pankkitietojen saatavuutta. Ja muistamme myöskin keskustelumme rahanpesuvastaisesta direktiivistä – Me olemme nyt tehneet erittäin huolellisen vaikutusarvioinnin. Sama koskee ehdotus, joka koskee, käsittelee uutta näyttöä. Siksi komissiolla on myös ehdotus räjähdysaineiden valmistusaineista ja aseiden vienti- ja tuontilupien myötämistä ja viranomaisten yhteistyötä aseita laittamassa kaupassa. Ja sitten se monivuotisesta rahoituskehyksestä puhumalla. Ensi viikolla me tulemme hyväksymään ehdotuksemme. Tällä hetkellä neuvosto etsii suuntaa. Mitä politiikkaa alueiden rahoituksen tulee, kaikki ovat sitä mieltä, että rahoitusta tarvitaan. Mutta tietojeni mukaan aletaan tapan ICFn rajavalvontaa ja se tulee olemaan kovasti mukana ja budjettia tullaan kasvattamaan pöytön mukaisesti. Meillä on myös integraatio mukana monivuotisessa rahoituskehyksessä – ja ulkoisissa välineissä turvapaikkakysymyksen suhteen meillä on tämä mukana, koska me hallinnoimme myös ulkoista välinettä Meillä on haastava tilanne vuoden 2015 jälkeen. Lähestymistapamme ei voi olla täysin sisäinen. Me voi valvoa sitä sisärajoja Meillä no, no, täytyy olla vastuuta ja solidaarisuutta. Ja meidän täytyy myös taskella ihmisten ja maiden kanssa, jotka ovat EUn ulkopuolella, ja löytää asianmukaisia ratkaisuja. Te tarvitaan turvapaikkaa ja suojelua ihmisille, jotka tarvitsevat suojelua. Se täytyy pitää huolta, että ihmiset, jotka eivät ole Euroopassa suojelua varten. Heidän täytyy turvallisesti palata maihinsa. Me tarvitsemme paljon rahaa siihen. Lopuksi on paljon työtä tehtävänä. Luotan teihin ja teidän yhteistyöhönne. Vastaan kysymyksiinne. Ja jos en tänään pysty vastaamaan, vastaan sähköpostitse. Tai palaan tänne. Kiitos huomiosta. Kiitos. Saattaa voi joudutte hyvinkin vastaamaan kirjallisesti joihinkin kysymyksiin, koska olemme aikataulusta jo jäljessä ja meillä on tärkeitä äänestyksiä kello 11. Kiitoksia tästä puheenvuorosta. Mikä teille sopii, niin hoidetaan ensimmäinen sininen kortti, mikä teille sopii. Sininen kortti ensin sitten varjoesittelijöitä, kuten Rova Krisveke Pyrimme järjestämään tästä vielä varjoesittelyiden keskustelun, mutta kaikki kollegat eivät ole saatavilla. Komissio on toiminut tässä asiassa erinomaisella tavalla. Me emme jo tehdä mitään kompromisseja pari esittäjä täysin samaa mieltä minun kanssani, mikäli ei harmonisoida eikä muuta tekstiä kunnolla, mikäli suuret valtiot eivät suostu, niin kaikki, mitä pistetään täytäntöön, kuten maissa, kuten Saksassa, niin emme halua luoda minkäänlaista estettä harmonisoinnille, vaikkakin jäsenvaltiot ovat tässä ohjaimissa. Emme voi kuitenkaan tehdä kompromisseja mielekkäistä ehdotuksista tai millä tavalla joustaa ehdotuksista, joka on mielekäs. Varjosti täysin samaa mieltä. Kompromissi, komissio on tässä erittäin esitysmielinen, on suorastaan tekopyhää se, että jäsenvaltiot puhuvat laillisista maahantuloreiteistä mitään muita laillisia menettelyitä ei kerta ole. Rova Sippel Kiitos Claude. Koetaan keskittyä muutamaan kysymykseen. Yhteen toimivuus. Miksi meidän pitäisi nyt hoppuilla tässä? Ajattelimme ensin, että tässä ei ole mitään vaikeaa, me vain yhdistämme eri tietokantoja, jotta viranomaisilla on pääsy kahteen tai useampaan tietokantaan ja paljon nopeammin. Ehdotus on kuitenkin paljon monimutkaisempi. Se herättää paljon teknisiä kysymyksiä ja kysymyksiä, jotka liittyvät pääsyyn, tietosuojaan. Eli miksi pitää nyt hoppuilla? Onko hyvää lainsäädäntöä se, että nyt kiirehditään valmiiksi ennen kesätaukoa ja sen jälkeen puhutaan sitten käytännön vaikutuksista? Eli olen tästä hiukan huolissani. Turvapaikkapaketista Eurodakia ei saa nähdä osana turvapaikkapakettia. Henkilökohtaisesti mielestäni tämä tulisi olla paketti, koska pelkään, että muissa tapauksissa ehkä saamme Eurodakin, mutta jäsenvaltioilla ei ole kantaa esimerkiksi Dublinin suhteen. Tämä on siis poliittinen kysymys, tehdäänkö tästä paketti vai ei enkä haluaisi nähdä, että Dublinia ei koskaan käsitellä, emmekä koskaan löydä uusia ratkaisuja tähän kysymykseen. Sisä- ja ulkorajat. Näin Avramopuloksen viestin, eli sisäraja valvonnan ei pidä jatkua ikuisesti. No, tämä nyt on ainakin kolmas kerta, kun olen kuullut tämän, eli että sisärajatarkastusten ei pidä jatkua ikuisesti, mutta kyllä nämä edelleen jatkuvat vapaa matkustaminen ei enää ole mahdollista ja milloin tämä päättyy? Onko tavoitteena se, että kukaan ei enää pääse rajan yli? Olen aika väsynyt siihen, että sanotaan, että tämän ei pidä kestää ikuisesti, mutta tästä komissio aina sanoo, no, no, teillä on hyviä syitä, eli jatketaan tätä. Tässä siis pari kysymystä. Ja sitten AMIF ja muut rahastot. Onko komissiolla kokonaisuutena jonkinlaista tietoa näistä pyydöistä, joita tulee jäsenvaltioista, eli mitä Euroopan budjetista pitäisi maksaa eri aloilla. Onko komissiolla mitään käsitystä siitä, miten budjettia voitaisiin korottaa, jotta pystyisimme rahoittamaan kaiken? Sitten Nathalie Claude. Kiitoksia, Claude. Aikaan on vähän ja tärkeimmät asiat tulivat jo esille Eli kolme asiaa nopeasti. Nämä liittyvät vähän näihin ongelmakohtiin. Sininen kortti. Esittelijä Moraiso on käsitellyt asiaa ja monet varjoesittelijöistä katsovat, että meidän ei pidä olla tekopyhiä. Meidän pitää päästä asiassa eteenpäin. Ei Euroopassa voida selittää kansalaisille, että pitää olla avoin kanta muuttovirtoihin ja henkilöihin, joilla ei ole ammattitaitoa. Ja samanaikaisesti kokouksissa halutaan estää kaikki maahanmuutto. Ehkä pitäisi löytää toisenlainen kompromissi kuin se, mitä Claude ehdotti, ja asiassa on päästävä eteenpäin. Me siis tuemme häntä tässä kysymyksessä. Tämä on kestänyt jo liian pitkään. Sitten Dublin asetuksen uudistaminen. Puhuitte siitä, että tässäkin asiassa on edettävä ja tämäkin asia on jumissa. Monet meistä toivomat, että pääsemme tosiaan eteenpäin tässä kysymyksessä, joka vaikuttaa merkittävällä tavalla kansalaisten elämään kaikkialla Euroopassa. Ja sitten kolmas kysymys. Rikollisten omaisuuserin jäädyttäminen. Tämä on rikoslainsäädännöllinen kysymys ja näin voitaisiin löytää tapoja maksaa korvauksia rikosten uhreille. Tällä tavalla voitaisiin myöskin periä paljon varjotakkaisin ja tämäkin asia nyt on hiukan jumissa tällä hetkellä. Eli meidän pitäisi seurata myöskin tämän asian kehittymistä. Kiitos. Kiitos. Sitten juuri Sargentini. Um, I'm still kind Olen hieman hämmentynyt vielä sen osalta, mitä kesäkuun neuvoston kokous tulee tuomaan tullessaan. Nyt 15. toukokuuta takaraja ja nämä kiihkät valmistelut myöskin hämetät minua. Kun on kyse maahanmuutosta ja turvapaikka-asioista, niin toivon mukaan puhumme paketista. Tulin juuri varjoesittelijöiden kokouksesta, jossa käsiteltiin Eurodakkia. Keskustelu siellä kiersi koko ajan sitä asiaa, voidaanko pakkokeinoja käyttää, jotta lapsilta saadaan sormenjäljet otettua. Ei tämä ole hyväksi lasten oikeuksille. Tämä on aivan päinvastaista. Ja mitä jäsenvaltiot haluavat siitä, että Jordaki olisi osana pakettia, on haluaisin tietä. Haluaisin todellakin nähdä sinisen kortin ja muita aloitteita, jotka liittyisivät lailliseen maahanmuuttoon osana tätä keskustelua ja myöskin uudelleen sijoittamiskeskustelua haluaisin tähän mukaan. Toivon mukaan komissio voi viedä tätä viestiä neuvoston suuntaan. Sieltä viestiä, että maahanmuutto- ja turvapaikkakysymykset edellyttävät kokonaisvaltaista lähestymistapaa. Emme voi ratkaista ongelmaa, mikä tarkastelemme vain ihmisten palauttamista ja pysäyttämistä rajalle. Kysymys kuuluu, minkälaisen kriisin kanssa nyt tässä painiskellaan? Länsi-Eurooppa sulkee turvapaikkakeskus keskuksia. Ihmisiä ei enää suojella, koska ihmiset eivät pääse kerta kaikkiaan Eurooppaan. Ja panikki tulee sitten, kun ihmiset alkavat käyttää jälleen kerran vanhoja reittejä. Jokia pitkin tulevat Turkista Kreikkaan. Ja Kreikan tuomioistuin sanoi, että ei ihmisiä voi pitää turvapaikanhakijoita ja maahanmuuttajia ikuisia aikoja saarilla. Heidän täytyy antaa liikkua vapaasti olisi kuvitella, että kunnollinen tuomioistuin jossain vaiheessa sanoisi, että nämä, tämä ihmisten pitäminen on ikään kuin vankilaolosuhteissa ei voi kestää ikuisuuksiin. Toivon, että kollegat voivat tukea ajatusta, että pidetään tämä asia yhtenäisenä pakettina, koska mikäli me annamme tässä periksi neuvoston toiveille ja myöskin puheenjohtajamaan Bulgarian toiveisiin suostumme, niin tämähän on erittäin ikävä tapa suhtautua maahanmuuttoon ja turvapaikkakysymykseen. Niin mikäli suostumme tähän paineeseen, kun sieltä tulee, emme saa kokonaisvaltaista pakettia. Toivotan kaikki puheet lyhyesti, koska meidän täytyy äänestää kello 11 ja Rova Michon täytyy myöskin vastata kysymyksiin. Täällä oli neljä puhujaa. Mikäli puhutte suhteellisen lyhyesti, niin hyvä. Spinelli, Grappini, Virgia ja Gomez tässä järjestyksessä ja sitten ei enää muita puheenvuoroja. Ensin Barbara Spinelli. Grazie, presidente. Io... Kiitos, puheenjohtaja. Haluaisin puhua näistä neuvotteluista, jotka liittyvät siniseen korttiin. Varjoesittelijänä haluaisin todeta, että olen huolestunut ja turhautunut tämän asian jumiutumisesta. Neuvosto ei pysty käymään vuoropuhelua rakentavalla tavalla parlamentin kanssa. Ja tämä kyvyttömyys on johtanut siihen, että sopimukseen ei löydy myöskään halua. Pari asiaa. Neuvotteluiden aikana ryhmämme on tukenut esittelijää, joka hyvin teknisesti ja diplomaattisesti on toiminut välittäjänä – ja erilaisia kompromisseja on tehty neuvoston kanssa myöskin hankalissa asioissa. Tietyt asiat, joista emme voi neuvotella, ovat ensinnäkin harmonisointi, mutta tässä asiassa voidaan edetä joustavasti ja vaiheittain. Joustavuutta pitää siis olla, mutta neuvoston puolella mikään ei ole muuttunut neuvosto on osoittanut, että se haluaa direktiivin, jolla ei ole mitään lisäarvoa verrattuna tämänhetkäiseen. Neuvosto tyrmää harmonisoinnin. Eli olen Moraisin kanssa samaa mieltä siitä, että meidän täytyy jatkaa työtä, jos haluamme kunnollisen tekstin tämän vesitetyn version siis sijaan. Meidän täytyy nyt katsoa, kuinka kurjassa kunnossa eurooppalainen turvapaikkapolitiikka on. Ja se, että sopimukseen ei päästä edes näistä minimisäännöistä, siis todellakin minimisäännöistä, mitä tulee laillisiin väyliin Eurooppaan, niin tämä osoittaa se, että Euroopan unioni on vakavasti sairas. Meidän ei pidä, me emme ajattele nyt tätä hetkeä, emmekä pysty ajattelemaan mantereemme tulevaisuutta. Eli kysymys, jonka haluaisin esittää komission edustajalle, on seuraava. koska monet parlamentin valiokunnat ovat samaa mieltä, niin mitä voidaan tehdä, jotta neuvosto tekisi jotain ja tulisi järkiinsä, jotta päästäisiin tästä umpikujasta eteenpäin? Millaisia perusteita komissio voi käyttää, jotta voitaisiin toimia tehokkaammin ja jotta voitaisiin paremmin kannustaa heitä kuin se, mitä Claude sanoi neuvotteluiden aikana. Kiitos. Hienoa, mikäli kuulisimme vielä Rova Mission vastauksetkin. Seuraavat kollegat, joten puhukaa niin lyhyesti kuin mahdollisesti, mahdollista. Rova Grappini. Sigur forte Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Puhun lyhyesti. Paljon täällä on jo sanottukin. Ja sanottu on kanssa olen samaa mieltä. Lyhyt kysymys. Kiitoksia puheenvuorostanne. Tartun kahteen asiaan. Sanotaan, että haluatte laatia asiakirjan Euroopan neuvostolle. Neuvostolle. Ja maahanmuutto-ongelmaa eivät ymmärrä kansalaiset sen enempää kuin viranomaiset kaikissa jäsenmaissa. Meillä pitäisi olla johdonmukainen viesti. Kansalaiset odottavat selkeätä kantaa neuvostolta tässä paketissa. Mitä te voisitte vielä tehdä turvapaikkamenettelyn ehdotuksen suhteen? Me tulemme tarkastelemaan toukokuun Euroopan neuvostolle laadittua teksti. Arvo Vergion. Oui, euh, je vais essayer de faire... Kiitoksia. Eli ihan lyhyesti. Voimme puhua tästä vielä myöhemmin. Te käsittelitte valtavasti aiheita ja kiitos siitä. Monet näistä asioista ovat prioriteetti kolmelle toimielimelle, mutta en tiedä, onko näillä kolmella toimielimellä samoja painopistealueita, ja se selittää, miksi tietyt asiat ovat nyt jumiutuneet. Sopimus ei myöskään pidä tehdä hinnalla millä hyvänsä, varsinkin jos pitäisi ottaa takapakkia ihmisoikeuksien osalta. Ja te puhuitte aika vähän ihmisoikeuksista ja oikeusvaltioperiaatteesta. Ne ovat kuitenkin tärkeitä kysymyksiä parlamentille monissa asioissa, joista puhuitte. Sanoitte, että vastuun ja solidaarisuuden välille pitää löytää tasapaino. Okei, okay, mutta meidän täytyy muistaa myöskin suhteellisuusperiaate ja toisaalta turvallisuus ja ihmisoikeuksien ja perusoikeuksien kunnioittaminen. Te ja myöskin jäsenvaltiot ovat puhuneet pakkomielteisesti laittomasta maahanmuutosta. No minä katson, että ei ole olemassa mitään laitonta maahanmuuttoa. On vain maahanmuuttajia, jotka ovat lainvastaisessa tilanteessa, koska EUn lainsäädäntö on johtanut tähän tilanteeseen. Meidän pitää keskustella uudelleen perusoikeuksista, turvapaikkaoikeudesta, Geneven yleisopimuksen noudattamisesta. Ne ovat tärkeitä huolenaiheita meille. Ja sitten esimerkki tästä. Tällä hetkellä Ranskassa on iranilainen, joka on pidätyskeskuksessa – häntä, hänet saadetaan karkoittaa hetkellä millä hyvänsä, vaikka hänet on tuomittu kuolemaan omassa maassaan. Siis tuomittu kuolemaan. Ranskassa hänet tuomittiin rikoksesta, mutta omassa maassaan hänet on tuomittu kuolemaan, koska hän on kristitty. Eli en enää tiedä, mitä me oikein teemme EU-ssa, jos Iraniin lähetetään henkilö, joka on tuomittu kuolemaan uskontonsa takia. Nyt aletaan olla jo sen rajoilla, mikä on hyväksyttävää, ja meidän pitäisi tarkastella tällaisia tapauksia hyvin tarkasti. Um, Anna Gomez, please, Anna. Viimeisenä Anna Gomez, mutta lyhyesti vain. olen pahoillani, että tulin paikalle hieman myöhässä, enkä kuullut mitä te sanoitte. Olen varma, että minulla on muita tilaisuuksia vielä kuulla teidän puheenvuorojanne. Voisin kysyä, minkälainen käsitys teillä on siitä roolista, joka komissiolla pitäisi olla, ei pelkästään suhteessa meihin, vaan suhteessa jäsenvaltion. Onko komissio valmis kertomaan jäsenvaltiolle totuuden, puhumaan suunsa puhtaaksi, että mikäli ei luoda laillisia maahanmuuttoreittejä, eikä pistä Dublin asioita kuntoon, eikä avata sinisikortin menettelyitä, niin me pelkästään annamme lisää vettä myllyyn ihmissalakuljettajille. Emmekä myöskään halua antaa lisää vettä myllyyn maahanmuuttovastaisille, kun ihmisiä pitäisi lähteä takaisin Turkkiin ja Sudanin ja muualle. Meidän pitäisi pitääkin lupauksistamme. Jäsenvaltiota ovat nyt ovat valmiita myymään pääsyn Schengen-alueelle jopa Euroopan kansalaisuuksia myydään, Euroopan maiden kansalaisuuksia myydään. Toivon, että pitää paikkansa se, mitä komissio Juurava sanoi marras, marraskuussa, kun hän, hän puhui kultaisista viisumeista, mutta tämä tulee liian myöhään. Tämä pitäisi saada paljon aikaisemmin aikaan. Jäsenvaltiot ovat erittäin räikeillä tavalla osoittaneet, miten tekopyhä ne ovat ja toimineet erittäin pahasti tavoitteiden vastaisesti tähän yhteyteen pieni anteeksi pyytö etukäteen, koska olen ihan varma, että ette pysty vastaamaan kaikkiin kysymyksiin, mutta on vain kahdeksan minuuttia aikaa. Ja sitten minun täytyy antaa Tanjalle vielä viisi minuuttia aikaa hänen mietintönsä käsittelyä varten. Sitten meillä on vielä pitkät äänestykset, joten äh, näillä reunaehdoilla voitte vastata ja toivon mukaan tulette vielä uudelleen keskustelemaan meidän kanssamme näistä erittäin yksityiskohtaisista tärkeistä asioista. Joten pyydän, että voitte tyyliin vastata ja kirjallisesti voitte myöskin vastata vielä. Mutta toivon mukaan tulette vielä pian uudelleen valiokuntamme keskustelujen mukaan, koska nämä asiat ovat erittäin pitkälti päivän polttavia. Toivon mukaan näemme teidät jälleen kerran pian. Mutta nyt ihan lyhyt vastausvuoro. Olen oikein tyytyväinen, jos voisin keskustella kanssanne kaikista niistä kysymyksistä, jotka mainitsitte. Mutta tänään en mene yksityiskohtiin. Seuraava sana. Sininen kortti. Me olemme yhtä kunnianhimoisia kuin tekin. Siksi esitimme sinistä korttia. Sitten pyrimme laittamaan tavoitteita instituutiona. Löytää ratkaisun. Ja tässä me tuotteja, jolla sisältöä. Ja nyt se on jumissa. En halua sanoa, että haluaisimme lopettaa tämän, koska haluan itse löytää mahdollisuuden, kun en ole sisäasioissa aikaisemmin työskennellyt tämän asian kanssa, halusin löytää itse, itse mahdollisuuden löytää ratkaisuja, jos emme löydä ratkaisuja. Sitten me, siinä tapauksessa emme halua jotain, jolla ei ole mitään sisältöä. Turvapaikkapaketti ja politiikka. Venäjä komissio olemme kanssanne niin täysin samaa mieltä siinä, että meillä täytyy olla holistinen lähestymistapa ja paketti. Ei se ollut kuitenkaan Bulgari, joka sanoi, että Eurodac oli järjestelmä ulkopuolella. Komissio sanoi niin. Komissio sanoi, että Eurodac voisi pysyä paketin ulkopuolella, koska sillä on erilainen toiminnallisuus ja eri rooli. Oli se valtiota, että näette tämän asian poliittisen sopimuksen niiden kanssa. Kunnioitan teidän päätöksiänne. Mutta tämä ei estä meitä tai teitä löytämästä kompromisseja ja ratkaisuja, jotka toimivat kaikkien pakettien yhteydessä. En voi olla samaa mieltä niiden jäsenvaltioiden kanssa tai niiden kanssa, jotka sanovat, että emme halua Dublinia tai solidaarisuutta, koska haluamme rajoja ulkovalvontaa. Se nyt ei toimi noin. Meillä täytyy olla holistinen lähestymistapa. Mutta meille, komissiolle toista, Eurodac, jolla välttämättä elementti paketissa, mutta teidän on tehtävä päätös. Yhteiskäytettävyys. Yhteiskäytettävyys on ratkaisevaa. Yksityiskohdista voidaan keskustella, ei nyt. Mutta tämä on ratkaiseva paketus. koska tässä on yhteyksiä, käytännön yhteyksiä kaikkien välineiden kesken. Meillä on ollut paljon työkaluja viime vuosikymmenellä. Ei tässä ollut koskaan yhteyksiä. Tässäkin tilanteen pysyä tällaisena. Sellaisen, että kun jotain laitetaan yhteen tietokantaan yhdessä maassa ja tästä jotain muuta laitetaan toiseen jäsenmaahan, ja tässä ei ole yhteyttä ei ainoastaan maahanmuuttokriisin vuoksi, ja ainoastaan tämän hetken tilanteen vuoksi, vaan myös siksi, että mahdollisuus on olemassa ja aina kunnioittaa tietosuojasääntöjä. Tiedätte, että kun neuvottelee, tie- mitä tapahtuu, kun neuvottelee tietosuojasta? Ei ole niin, että perusoikeudet ja tietosuoja ovat kaikkea muuta vastassa. hänen roolimme neuvoston ja parlamentin kanssa. Sanoin jo aluksi, haluan löytää teistä yhteistyökumppanin. Näemme, miten voimme edetä neuvoston kanssa. on jäsenmaita, joilla on samanlaisia näkemyksiä kuin mitä minä kuulen teiltä. Minun tehtäväni on löytää ne palat, joiden parissa löytyy yhteistyötä, jota saadaan sellainen paketti kuin pitää. En puhu kompromisseista, en ole koskaan puhunut kompromisseista. Meidän täytyy saada pakettia luoda lisäarvoa päivämääristä loppukommentteja. Euroopan neuvosto on kesäkuun lopussa. Jotta sinne saadaan jotain asioita, täytyy jättää kolme neljä viikkoa johtopäätösten loppupäätelmien laatimiseen. Mikään ei estä meitä työskentelemästä toukokuun loppuun asti, mutta meidän suunnitelmissa meidän täytyy Meidän täytyy saada ja jotta me olemme valmiita kesäkuun loppuun mennessä. Lisäksi tulee olemaan myös toinen neuvoston kokous kesän alussa, jos ajatellaan koriperia ja kesät muita jäsenmaiden toita, nekin löytävät tiensä kesäkuun neuvostoon, joten sitten nähdään, mitä tämän, mihin tämä johtaa. Kuulitte, mitä sanoin sisäisestä rajatarkistuksesta. Ja sitten maailmantainen rahoituskehus. Ajatuksesta näitä, että olemme tehneet kattavaa työtä rahoituskehityksen aikaansaamiseksi. Ei ainoastaan täällä ICF, rajahallinto, valvonta, kaikki nämä alueet, kaikki arvioinnit, tarpeiden arviointi, menneiden tarpeiden arvioiminen. Kaikki ovat osa pakettia. Ei ainoastaan toukokuun alueen monimuotoisen rahoituskeskuksen yleistä osaa, mutta myös sektorikohtaiset ehdotukset kesäkuun alussa. Haluan olla ajoissa. Kiitos puheenjohtaja. Ja on aina valmis keskustelemaan näistä asiakokonaisuuksista yksi kerrallaan. Kiitoksia arvostan hyvin paljon sitä, että olitte tänä tänään ja hienolla tavalla käytä keskustelun kanssamme. Kiitoksia kollegoille myöskin kurinalaisuudesta Kiitos vierailustanne. Nyt annan Tanille lyhyesti puheenvuoron. Hän voi kertoa lyhyesti trilogineuvotteluiden tilanteesta. Olke, ole hyvä. Short, I understand. Kiitos Claude. Yritän puhua lyhyesti. Eli lyhyt päivitys siitä, mikä nyt on kolmikantaneuvotteluiden tilanne liittyen tähän tilanteeseen, mitä tulee kansainväliseen suojeluun. Tämä on yksi seitsemästä osasta liittyen turvapaikkalainsäädäntöön. Ja kansainvälisessä suojelussa käsitellään sitä, miten voidaan harmonisoida nämä suojeluasiomat ja ihmiset, jotka tarvitsevat suojelua Euroopassa. Meillähän on hyvin erilaisia käytänteitä tällä hetkellä. Ja komissio on ehdottanut direktiiviä, joka on voimassa, ja siitä sitten tehtiin asetus 2016. Tarkoituksena oli uudistaa eurooppalaista turvapaikkajärjestelmää ja neuvottelut käynnistyivät syyskuussa Maltan puheenjohtajakaudella. Meillä on ollut yli 40 poliittista ja teknistä kokousta ja haluaisin myös kiittää kaikkia varjoesittelijöitä ja poliittisia neuvonantajia erinomaisesta avusta. Ja myöskin puheenjohtajavaltio Bulgaria on tässä mukana. Viime viikolla oli neuvotteluita Strasbourgissa ja edistystä on tapahtunut hyvällä tavalla. Olemme saaneet valtaosan teknisistä asioista ratkaistua. Joitain poliittisia ongelmia vielä on. Ehkä yksi tai kaksi neuvottelukierrosta vielä on edessä. Tavoitteena on saada neuvottelut päätökseen ennen kesätaukoa. Ja muistuttaisin, että parlamentilla on voimakas mandaatti lähentää näitä suojeluasemia mitä tulee pakolaisiin ja sitten toisaalta niitä, joilla on viiden vuoden asumisluvat. Näin voidaan välttää sekundääriliikkeitä ja lisähallinnollisia kuluja. Ja tähän suuntaan ollaan menossa, mutta neuvottelut ovat hankalat ja toivottavasti saamme tämän päätöksen ennen kesätaukoa. Kiitos. Kiitos Tania. Käsittääkin seuraava keskustelu. 30 keskustelu on tulossa 16. toukokuuta. Kiitos tästä kattavasta kertomuksesta. Hyvät kollegat, kello 11 meidän määrä äänestää. Kaikkien pitäisi asettua paikoilleen 11 mennessä, koska kello 11 tasan alkavat koneäänestykset. Uh, Hyvät kollegat, istutukaa aloille, niin aloitamme äänestykset. Um, Hyvät kollegat, istutukaa nyt, koska me aloitamme. Um, I'm going to begin the vote. Um... nyt äänestyksen, että en ole varma kenestäkään muusta, mutta minä ainakin aloitan nyt. Take your seats. Istuutukaa. Otamme äänestämällä kohdasta kuusi. Schengen-alueen toimintaa koskeva vuosikertomus on kyseessä. Esittelemme on edustaja Coelho. Haluatko esittelijä sanoa mitään niin äänestystä? Olkaa hyvä. Short words. Kiitos ihan lyhyesti. Haluaisin kiittää varjoesittelijöitä erinomaisesta yhteistyöstä ja korostaisin, että äänestämme ensimmäisestä mietinnöstä, joka liittyy Schengen-alueeseen. Ja tämä on merkittävä askel eteenpäin. Ei pelkästään, jotta voisimme suojella kansalaisia ja vapaata liikkuvuutta, vaan myöskin siksi, että näin voimme taata demokraattisen valvonnan parlamentissa. Kiitos. Kiitos edustaja Koelio. Kiitoksia kaikesta työstä, jota on tehty mietinnön hyväksi. Viime hetken tekninen oikaisu on tehty äänestyslistaan. Uutta äänestyslistaa ei ole tosin jaettu. on sivulla 6, 68 tarkistus SMDltä ei ole kompromissi 5 an kattama. Päätekemisen raukeaa, mikäli kompromissi 5 hyväksytään. Mikäli 5a ei hyväksytä, 86 tarkistuksesta ei äänestetä erikseen. Toivottavasti kaikki ymmärsivät. Tällä oikaisulla menemme nyt äänestykseen. Kompromissi yksi ensin. Äänestys alkaa. Compromise one, the vote is open. Kompromissi yksi äänestys alkaa. Odottelen tässä, kunnes kaikki ovat valmiina. Äänestys on edelleenkin avoinna. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi kaksi. Äänestys alkaa. Thank you. Thank you. My voting card is... Puheenjohtaja. Äänestyskorttini on tulossa, eli haluaisin nyt siihen mennessä, tai siihen asti äänestää käsiäänestyksellä. Sitä merkille. Peukalo ylös tai alas sen mukaan, miten äänestätte, että sihteeri voi kirjoittaa äänenne ylös. Kompressi kaksi äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 10. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 44. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi kolme äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 3a. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 4. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 78. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty, sanoi puheenjohtaja. Hylätty, korjaa puheenjohtaja. Kompromissi 5. Äänestys alkaa. Äänestys on edelläkin meneillään. Kompromissi 5. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 5a. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 6. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissi seitsemän äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 16. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 101. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Kompromissi 24. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 103. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Kompromissi 32. Äänestys alkaa ja päättyy. SND-ryhmällä on yksi jäsen liikaa äänestämässä. Nyt on asia kunnossa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi kahdeksan. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kompressi 11a. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kompressi 16a. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kompressi 9. Pyydän anteeksi. Tarkistus 115. Äänestys alkaa. 115. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 9. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 11. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 12. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 13. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 14. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 15. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 169. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 170. Äänestys alkaa. ja päättyy. Hylätty. 172. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Kompromissi 26. Pyydän anteeksi. Tarkistus 174. Äänestys alkaa. Ja päättyy. hylätty. Kompromissi 26. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 177. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 178. Äänestys alkaa. Ja päättyy. hyväksytty. Kompromissi 17. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 186. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 18a. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 188, Sano puheenjohtaja. Pyydän anteeksi 187, puheenjohtaja korjaa 187. Äänestys alkaa. Minä menen tässä hieman liian nopeasti. Äänestys päättyy. Ylätty. Kompromissi 18. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 194. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 19. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 20a. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 20. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 20b. Äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 21. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 22. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 22b. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 221. Äänestys alkaa. Ja päättyy. 221 oli kyseessä. Hylätty. Kompressi 22a. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 23. Äänestys alkaa. Ja päättyy hyväksytty. Kompromissi. Tarkistus 226. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 233. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 24a. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 238. Pu- Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 240. Äänestys alkaa. Ja päättyy. hylätty. Kompromissi 25. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 247. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Tarkistus 249. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Sitten joudutaan osan viitteitä. Viite yksi Äänestys alkaa. Tarkistus yksi Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus kaksi Puolesta. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kolmonen. Äänestys alkaa. Ja päättyy hyväksytty. Neljä, äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty niin ikään. Sitten osaan kohdata tarkist- kompromissi 27 äänestys alkaa ja päättyy. Kompromissi 28 äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 28a. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Pyydän anteeksi. SND. Vielä äänestää. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 28a. Äänestys alkaa. Ei kun hetkinen, mehän äänestimme siitä juuri äsken. Pyydän anteeksi. Nyt tarkistus 18 siinä tapauksessa. 18. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 29. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 22. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 30. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 32. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 31. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 38. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 39. Äänestys alkaa. Ja päättyy. hylätty. 40 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Nyt sitten loppuäänestys nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 45 puolta ääntä, 8 vastaan ja 3 tyhjää ääntä. Onnittelut edustaja Koiviolle, esittelijälle. We now... These are long votes, so thank you all for your patience, discipline. Good morning, by the way. Good morning. Okay, colleagues, if everyone's ready, we'll go straight to the... To... Jos olette valmiita, niin siirrymme seuraavaan aika pitkän äänestykseen. Eli olkaapas hiljaa. Eli tämä on siis Ferraran mietintö. Jos voisit olla hiukan aika hiljaa. Teillä on lopullinen äänestyslista ja lopullinen versio konsolidoiduista kompromissitarkistuksista, sekä asiakirja, jossa on vaihtoehtoinen teksti. 42, 43, 44 ja ehkä kompromissi. Ja mikäli 39 ei mene läpi, niin siis kansainvälistä suojelua koskeva unionin yhteinen menettely on mietinnön aihe. Esittelijä Laura Ferrara. Haluatko Laura puheenvuoron ennen kuin äänestämme? Thank you, Mr. President. Kiitos puheenjohtaja. Halusin kiittää, kiittää kaikkia kollegoita tästä yhteistyöstä. Tämä on ollut hyvin hankalaa työtä. Tämä käynnistyi lokakuussa 2016, eli puolitoista vuotta on kulunut jo. Puolitoista vuotta on tehty intensiivistä työtä, myöskin teknistä työtä asetuksen osalta. Ja tämä on poliittisesti arkaluontoinen kysymys. Tällä tekstillä lähetämme viestin. Haluamme täydentää eurooppalaista turvapaikajärjestelmää, jossa nyt on kaikki elementit, jotta voidaan taata tehokas ja nopea toiminta, ja joka on sama kaikissa EUn jäsenvaltioissa. Vielä haluaisin kiittää kaikkia varjoesittelijöitä, jotka ovat auttaneet minua tässä työssä, ja haluaisin kiittää myöskin henkilöstöämme, joka on tehnyt kovasti työtä rinnallamme. Kiitos and again, as I said with Mr. Coelho's report... Niin, kun kiitän esittelijä ja varjostelijoita, niin se ei ole pelkkää sanahelinää, vaan näihin mietintöihin on liittynyt valtavasti työtä ja kaikki ovat paiskeneet kovasti töitä, eli kiitos. Ja tarkistukset 188 189, identtiset tarkistukset, äänestys alkaa. Eli 188 ja 189 Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 190. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 191 ja 192. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 477. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten tarkistus 33. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 480. Äänestys alkaa. Siis kollegat, Haluaisin nyt korostaa, että puheenjohtaja oli oikeassa ja sihteeristä väärässä, jos kuulitte. Eli voitte luottaa siihen, että minä hoidan kyllä hommat. Eli jos äänestämme nyt uudestaan, eli siis 480 uudestaan, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 485. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromistarkistus 1. Äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten kompromissi kaksi. Äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi kolme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi neljä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 565. Äänestys alkaa. Eikö hetkinen? Asuakaa, anteeksi, se onkin rauennut. Se on rauennut. Eli kompromissi 4a. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 5. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 6. Sivulla 15, jos teillä on sama luettelo kuin minulla. Äänestys alkaa. Kompromissi 6 siis. Olet kaikki äänestäneet. Äänestys alkaa. Hyväksytty sitten kompromissi 7. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 8. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 9. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 10. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 10a. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 11. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 12. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 13. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 14. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 796. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 797. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 799. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 798. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 800. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. 801. Äänestys alkaa. Hylätty. Sitten tarkistus 802. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 15. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 16. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 17. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 18. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 874. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 875. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 878. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 877. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 876. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. 880 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 881 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 882 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 19. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 20. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus. Tarkistus 926. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 927. Niin se hyväksyttiin. Niin missä nyt olimmekaan? 927 äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 21. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 21a. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 22. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 22a. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 23. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 24. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty. Kompromissi 25, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten kompromissi 26, äänestys alkaa. Siis kompromissi 26. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 27. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 28. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 29. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 30. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 31. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 1174. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 32. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 33. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 35. Ei kun, eh, hetkinen suoka anteeksi. Ei kun nyt tässä ei kokonainen sivuvälin. Se ei ollut hyvä juttu. Eli y- tarkistus 1247, sivulla 70, äänestys alkaa. Eli 1247. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 1253. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 34. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 35. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 36. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 37. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 38. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 1398. Äänestys alkaa. 1398. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 39. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Eli seuraavaksi kompromissi 40. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 41. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 42. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 43. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 44. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 1502, sivulla 90. Äänestys alkaa. 1502 ja 1503 ovat identtiset. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 1504. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 1506. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. pelätty. 1508. Ei, kun nyt tuli pikku virhe. Eli 1507, siitä pitää ensin äänestää. Eli 1507. Äänestys päättyy hyväksytty. 1.08, ei kun ei, kun ei. 1509. Äänestys päättyy. Hylätty. 1510. Siis Tämä on tosi pitkä äänestys tarvitsisi vähän kahvia. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 45. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 46. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 47. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 1577. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 1579. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 48. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 1584. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Yksi viisi. Yksi viisi yhdeksän nolla. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 1592. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 1595 ja 1596 ovat identtiset. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 195. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 196. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 197. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hyväksytty. 199 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 201 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 203 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 204. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 207. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 209. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ylätty. 215. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ylätty. 216. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 257. Eikö hetkinen. 257 ja 4 ovat identtiset. Äänestys on edelleen auki. Äänestys päättyy. Hylätty. 258. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 264. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 273. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 284. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 285. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 7. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 296. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 9. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 301. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Selätty. Sitten tarkistus 339. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 340. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 344. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 342. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 341. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. so we go to the end now. No, there's four, two, three, one page, 115. Yeah. So sorry for the pause, colleagues. I just want to make sure this is right. I think... No niin, eli nyt tarkistus 423 sivulla 115. Siis 423. Jos olette eri mieltä, niin sanokaan, mutta kyllä se taitaa olla 423 sivulla 115. Äänestys alkaa. 423.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 Eli 4, 2, 3, paitsi jos joku on eri mieltä. In the voting list... Okay. Äänest... Sorry. In, in... Anteeksi. Äänestyslistassa 422 ja 423 ovat identtiset. Ja 30kin. 43 is on its own. Ei, kyllä 423 on ihan itse itsekseen vain. think the are identical, but the page was. Uh, oh, the pure, yes. All right. Yeah. So that means, does that mean? Okay, the, um, sorry, the EPP, sorry. Kansan puolueen varakoordinaattorin oikeassa. Eli kiitoksia. Minähän pyysin teiltä kannanottoja. Eli Siis 426, jos olen oikeassa. Kaikki muu on rauennut. Eli 426. Colleagues, I'm just checking if it's 46 or we go to the end. Siis tarkistamme, onko tämä nyt oikea kohta. Odottakaa hetki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

3422 ovat identtiset. Niin. Eli tarkistus 30 ja 422 ovat identtiset. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi 426 Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 31. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 427. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Seuraavaksi tarkistus 442. 442. Äänestys päättyy. Ylätty. 443. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja sitten 454. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Siis tämä oli 454. Sofi. Voitaisiko ottaa uudestaan tämä? Minulle ei ainakaan jäänyt selväksi, mitä äänestettiin. 454, johdan tässä on kohta 75. Eli hoidetaan tämä uudestaan. Eli tarkistus 454. Äänestämme uudelleen. 454. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 455. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 457. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 470. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Ja sitten loppuäänestys nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty 36 puolesta 12 vastaan 8 tyhjää ääntä. Onnittelut esittelijälle. Niin aina niin, ja sitten vielä päätös lähteä toimijoiden välisiin neuvotteluihin. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 39 puolesta, 9 vastaan 4 tyhjääntä. Onnittelut Ferraralle ja kaikille varjoesittelijöille. Everyone involved. Thank you very much. Paljon kiitoksia kaikille. Kollegat. Kollegat, mennään seuraavaan äänestykseen suoraan. Kiitos kärsivällisyydestä. Seuraavat kaksi äänestystä Etias. Esittelijä on Rova Gall. Haluaako esittelijä lyhyesti puhua? Kiitos puheenjohtaja. Halusinpa vain sanoa, että Koreper hyväksyi parlamentin kannan viimeisten teknisten kokousten jälkeen. Voimme äänestää nyt. Olen kiitollinen yhteistyöstä kummankin puheenjohtajamaan Veronin Bulgarian kanssa, mutta ensiksi Täytyy tietää, että tämä oli erittäin vaikea kokonaisuus. Saavutimme paljon. Parlamentin kanta oli vahva. Se näkyy tässä tekstissä. Täytyy kiittää varjostelijoita Guillaume de Bray, Stevens, Vergia. Vaikka keskustelut olivat aika kuumia Kaikkea auttoi siinä, että saimme vankan tekstin, joka voidaan käytännössä toteuttaa. Olen erittäin kiitollinen ja erityisesti minun täytyy kiittää kaikkia avustajia ja neuvonantajia poliittisissa ryhmissä, jotka ovat tehneet eri maasta työtä. Heillä oli kärsivällisyyttä käydä tekniset asiat läpi. Erityisesti kiittäisin sihteeristöä ja Katrin ja hänen työstään. Hän teki erinomaista työtä. Kiitos kaikille. Thank you very much, Kinga, and especially to thanking the staff and... Kiitos henkilökunnalle ja sihteeristölle. Pitäisikö tämä menettelytapa-asia mainita? Äänestetäänpä suoraan. Äänestys alkaa. Ylistin tässä sihteeristä, mutta antaa olla. Äänestys päättyy. Hyväksi 45 puolesta 10 vastaan ei tyhjää. Ja toinen äänestys, äänestys alkaa. Äänestys päättyy ja myöhemmin. Selvä. Äänestys päättyy Saammeko äänestyksen tulokset? En nähnyt tulosta ruudullani, mutta minulla annettiin tuloksi 45 puolesta, 10 vastaan eikä tyhjää. Toisessa nimenhoitoäänestyksessä. Miksi se ei tullut ruudulle? Sitä kaikilla ruudulla näkynyt. Se oli vähän outoa. Oli mikä oli. Mutta se kirjattiin, mutta te ette ehkä niitä nähneet. 45,5 10 vastaan ei tyhjää. Onnittelut Rova Gaalille ja varjoesittelijöille. Onko teillä Rova Minä haluaisin myös kiittää Kina Gaalle ja ja yhteistyöntekijöitä, mutta ehkäpä kommentti siitä, mitä olemme toimineet. Poliittisten keskustelut loppuvat joulukuussa Viroon puheenjohtajakaudella sen jälkeen on käyty kol- yli kolme kuukautta keskusteluja, niin sanotusti teknikkoja, teknisiä keskusteluja. Sen aikana on laadittu kompromissi koskee tietosuojaa, joka ei ole tyydyttävä. Minä pahoittelen tätä metodia. Yhdistyn, yhdyn kiitoksiin. Mutta sanoin, että tulevaisuudessa olisi parempi välttää tällaisia metodeja. Se ei ole hyvä lainsäädäntömenettely tällaisesta tekstistä, joka on erittäin tärkeä, koska se koskee kaikkia kolmansien maiden ää, matkustajalle viisumia. Tässä on matkailupa, jossa ole, niin me, tämä tulee muuttamaan toimintaa menettelyjä. meillä on sitten varjostelijoiden kesken, että viimeiset kohdat oltaisiin käyty läpi ennen että että tällaisia huonoja tapoja laatia lain äh, lakeja hätäisesti ei pitäisi käyttää. Pari viikkoa pitäisi jättää lisää aikaa. Kiitos, Rova Vergio. No, se nyt on ollut työjärjestyspuheenvuoro, mutta kommentti äänestyksestä esittelijä kuoli kommenttisi ja muuten sen nyt sitä voidaan keskustella nyt. Äänesi kuultiin. Esittelijä vastaa, rea- ei halua reagoida. Kiitos tuosta. Okay, colleagues, um, we, we are going to proceed with... Kollegat, ehdotetaan kymmenen parissa. Herra Drexler on paikalla ja tulossa tähän eteen. Ja esitteli tämän viimeisen kohdan samassa yhteydessä Ristille kohdan kymmenen Herra Drexler, missä te olette? ja hänet tullessa tänne eteen. Oikeuspalvelut esittelevät asiat, olette ehkä seuranneetkin tätä päätöstä. Tämä on äskettäin näin 26.3.18 EU-tuomioistuimen päätös asiassa de kapitaalin vastaan parlamentti. Parlamentti kieltäytyi antamasta täyttä pääsyä näihin neljä sarakkeisiin tauluihin, joissa esiteltiin käynnissä olevien kolmikantaneuvotteluiden kantoja. Ja nyt oikeuspalvelut esittelevät päätöksen yksityiskohtaisesti ja sen jälkeen meillä on keskustelu. Herra Fredrik Drexler parlamenttiin oikeuspalveluista de Capitani. Kiitos puheenjohtaja, kiitos saamastani kutsusta. Oikeastaan yksi on nyt tilaisuus esitellä tämän asian taustoja. Mitä tästä oikeastaan voisi sanoa? Ensinnäkin tämän ensimmäinen kerta, kun yleinen tuomioistuin on käsitellyt tämän tyyppistä tapausta, jossa oli kyse lainsäädäntömenettelystä sellaisena täsmällisemmin kyse oli kolmikantakeskusteluista ja nelisarakkeisesta taulukosta, joka liittyy keskusteluihin tapauksesta, teki yleisen tuomioistuimen seitsemäs kamaripäätöksen, päätöksen, joka koostui viidestä tuomarista. Tiedämme, että tämä on erittäin tärkeää tuomioistuimen päätös. Jotkut saattavat sanoa jopa, että tämä on verkoinen virstanpylväs, jolla saattaa olla erittäin kauaskantoisia seuraamuksia, jotka eivät liity vain ja ainoastaan asiakirjan saatavuuteen, vaan kyse on siis kansallisten oikeuksista myös, mutta myöskin lainsäädäntötyöstä, joka täytyy tehdä asianmukaisesti. Hieman taustatietoa ensin. Kyse oli parlamentin tekemästä päätöksestä, joka liittyi Emilio de Capitanin tekemään pyyntöön. Hän halusi saada asiakirjoja nähtäväkseen. Ja hän vastusti parlamentin tekemään päätöstä. Herra de Capitani teki ensin erittäin laajan pyynnön, joka kattoi kaiken tyyppisiä asiakirjoja, mutta erityisesti hän halusi tämän neljäsarkkeisen asiakirjan, joka liittyi menillä olevan lainsäädäntömenettelyyn. Tämä hänen pyyntönsä, ensimmäinen pyyntönsä, oli erittäin laaja. Sitten hän rajoittui pelkästään pyytämään tietoja meneillään olevista menettelyistä otsakkeen viisi mukaisesti, joka liittyy Euroopan unionin toimintaa koskevaan perussopimukseen. Siellä määritellään oikeudenvapauden ja turvallisuuden alueeseen liittyvät seikat ja hävitisi myöskin artiklan 16 samassa sopimuksessa, joka liittyy henkilötietojen suojaan. Parlamentti ilmoitti hakijalle, että parlamentti oli havainnut seitsemän tai löytänyt seitsemän monisaarakkeista taulukkoa ja antoi täyden pääsyn viiteen näistä taulukoista ja osittaisen pääsyn kahteen muuhun taulukkoon. Kun tarko- sanon osittainen pääsy, tämä tarkoittaa, neljä, neljää saraketta näistä kahdesta asiakirjasta, tai neljää saraketta näistä kahdesta asiakirjasta ei annettu. Ne koskivat ehdotuksia, joita teidän valiokuntanne käsitteli parhaillaan. Ja kyse oli Europolista, Europol-asetuksesta. Argumentti, joka esitettiin, voidaan lyhyesti summata seuraavalla tavalla. Tämä liittyy kahden tyyppisiä argumentteja. Erityiset harkinnalliset asiat, jotka liittyvät tämän olevan ehdotukseen. Ja tämä pääsen elementti oli se, että ehdotus oli arkaluontoinen. Oli myöskin yleisiä huomioita, jotka liittyivät lainsäädäntömenettelyihin sellaisena. Herra de Capitani vastusti yleisessä tuomioistuimessa parlamentin tekemää päätöstä, nosti kanteista vastaan. Neuvosto tuki tässä asiassa parlamenttia. Loppujen lopuksi yhteisön tuomioistuin päätti antaa päätöksensä. Ja mitä tähän itse päätökseen tulee, siitä voidaan todeta, että ensinnäkin tuomioistuin siteerasi oikeuskäytäntöä ja tärkeimpiä tuomioistuimen päätöksiä, jotka liittyvät asetukseen 1049 kautta 2001. Ja kuvaili itse kolmikata keskusteluita ja niiden luonnetta. Ja tuomioistuimen päätöksessä aluksi esitettiin muitakin, muitakin argumentteja. Ensimmäinen argumentista liittyi yleiseen olettamukseen, joka liittyy siihen, että asiakirja ei toimiteta kantaja totesi, että yleisen tuomioistuimen pitäisi tunnustaa yleinen olettamus, joka liittyy neljä sarakkeisen tai kaksen sarakkeisen asiakirjan saatavuuden epäämiseen niin kauan kuin menettely on vielä kesken. Yleinen tuomioistuin ei hyväksynyt tällaista yleistä olettamusta ja totesi sen selvästi, koska sen argumenttina oli, että tällainen olettamus ei ole mahdollinen silloin, kun on kyse lainsäädäntötoiminnasta. Tämä todettiin hyvin selkeäsanaisesti kohdassa 84 esimerkiksi tuomioistuin päätöksessä. Tässä suhteessa tuomioistuin noudattelee täysin sitä linjausta, joka liittyy Turkon tapaukseen ja sen toiseen tuomioistuimen päätökseen. Lisäksi tuomioistuin totesi, itse asiakysymyksestä seuraavaa. Se tarkasteltiin riskiä, että lainsäädäntömenettelyt vaarantuisivat asiakirjoihin pääsyn vuoksi, ja tuomioistuin tässä noudatti sen päätöksen logiikkaa, jonka parlamentti oli tehnyt, kun se epäsi pääsyn. Tuomioistuin tarkasteli syitä, jotka olivat arkaluontoisuuspäätöksen taustalla. Kyse oli poliisialan yhteistyöstä. Tähän tämä ehdotus liittyi. Ja tuomiston totesi, että vaikkakin itse asia on poliittisesti ja juridisesti vaikea, tämän politiikan osa-alueen arkaluontoisuus ei ole pätevä syy sille, että katsotaan lainsäädäntömenettelyn olevan tässä uhattuna asiakirjoihin pääsyn osalta. Tämä on 89 97 kohdissa todettu tuomioistuimen päätöksessä. Toiseksi yleinen tuomioistuin jatkoi tarkastelemaan parlamentin ja muiden toimijoiden argumentteja asiassa, argumentteja, jotka liittyvät lainsäädäntömenettelyyn yleisesti. Ensimmäinen argumentti oli se, että vaaran oli, että julkista painetta kohdistuisi lainsäädäntömenettelyn osapuolin. Yleinen tuomioistuin pisti merkille, että nyt siteraan Julkisen mielipiden ilmaiseminen on olennainen osa EUn kansalaisten demokraattisia oikeuksia. Tuomioistuin totesi, että vaikkakin ulkoinen paine saattaa olla pätevä syy perustella asiakirjan pääsyn epäämistään. Niin tuomioistuin kuitenkin edellyttää, ja tämä oli mukana myöskin edellisessä tuomioistuimen päätöksessä tai edellisessä päätöksissä, että todellisuudessa tällainen paine täytyy todentaa ja täytyy olla konkreettista näyttöä pohjaksi väitteille. Näin ei ollut tässä tapauksessa asianlaita, joten tämä argumentti hylättiin. Sitten on vielä argumentti, että epävirallinen ja väliaikainen luonne, joka tekstillä oli tässä nelisarakkeisessa taulukossa, oli syynä. Tuomisto hyökkäsi myöskin tuon argumentin, koska 1049 asetus liittyy päätöksentekomenettelyyn, mutta sillä ei ole minkäänlaista eroa tehty sen mukaan, mikä on vaihe menettelyn vaihe, missä vaiheessa menettely on. Ja se argumentti, että tämmöinen luottamus saattaa rapautua toimielinten välillä, ei ollut hyväksyttävä. Toimisto hylkäsi tuon argumentin ja tätä tarkoitusta varten se viittasi lojaalin yhteistyön periaatteeseen ja totesi, että mikäli luottamus rapautuisi toimielinten välillä, toimielinten katsotaan loukanneen lojalin yhteistyön henkeä. Tässä eilen kerran tuomioistuin hylkäsi argumentin ja vaati konkreettista näyttöä siitä, että luottamuksen menettämisvaara olisi todellinen. Sitten niin sanottu Space to Think argumentti Tämän argumentin tuomioistuin hylkäsi, koska kolmenta keskustelut, tämäkin todettiin selvästi, ovat erittäin tärkeä vaihe lainsäädäntömenettelyä, olennainen osa lainsäädäntömenettelyä. Tämä sanotaan kohdassa 105 tuomistamme päätöksessä. Tässä yhteydessä voidaan myöskin pistää merkille, että yleinen tuomioistuin huolisesti painotti sitä, että tuomioistuimen päätös ei koske suoraa pääsyä kolmenkantakeskusteluihin, vaan vain ja ainoastaan pääsyä pyynnöstä asiakirjoihin, joita laaditaan kolmikantakeskustelun yhteydessä. Ylen tuomioistuin myöskin totesi, että tämä päätös ei millään tavalla sitä kyseenalaiseksi vapaata näkemystä vaihtoa toimielinten välillä. Kolmikantakeskustelun osallistujat voivat aina tavata keskustella kompromissiteksteistä jotka otetaan mukaan tähän eli sarkkeeseen asiakirjan valmistelukokouksissa. Sitten argumentti, että kyse oli valikaisesta tekstistä ja tältä pohjalta hylättiin pääsy. Tämäkin argumentti hylättiin, koska todettiin, että kolmenta keskusteluiden vaiheessa kolmenta keskustelut voivat kestää hyvinkin pitkän aikaa. Tuomioistuin jopa totesi ilmaisua kolmi, että kolmikantakeskut voivat olla täysin miten pitkiä tahansa. Niillä ei ole tarkkaan määriteltyä loppumisaikaa. Tuomioista myöskin katsoi, että toimenpiteet, joita joissakin valiokunnissa harjoitetaan ja toimet, joihin ryhdytään sisäisesti, kun raportoidaan kolminkatakeskusteluiden vaiheista, eivät ole riittäviä, jotta voitaisiin korvata luottamuksen, joka liittyy neljänteen sarakkeeseen niin kauan kuin kolmikantakeskuutta meneillään. Tämä raportointi ei riitä kattamaan tätä luottamuksen osuutta, joka liittyy neljänteen sarakkeeseen. Parlamentin olisi pitänyt osoittaa, että neljännen sarakkeen julkaiseminen tai pääsy siihen olisi spesifisesti ja käytännössä vaarantanut päätöksentekomenettelyn Tästä olisi pitänyt antaa näyttöä. Koska näyttöä ei ollut, parlamentin argumentit kumottiin ja sanottiin, että parlamentin pitäisi nyt antaa uusi päätös asiasta ja varmistaa kirjan pääsy hakijalle. Mitä käytännön seuraamuksiin tulee päätöksen osalta, niin tulevaisuudessa kun tulee pääsy pyyntöjä, jotka liittyvät neljä sarakkeiseen taulukkoon niin kauan kuin 31 on meneillään. Parlamentin täytyy soveltaa toimistojen päätöstä. Parlamentti ei voi yleisesti ottaen evätä pääsyä vain ja ainoastaan siksi, että lainsäädäntömenettely on vielä kesken. Tästä yleistä odottamusta ei voida enää noudattaa. Mikä tapauskohtaisesti katsotaan, että on olemassa riski, että päätöksentekomenettely vaarantuisi, täytyy olla konkreettista näyttöä tämän väitteen tueksi. Ja mitä tulee yleisempiin seuraamuksiin kolmikantakeskustelujen osalta, tuomioistuimen päätös Päätöksessä hyväksytään, että kolmikantakeskustelut ovat osa menettelyä, ja se hyväksyy sen argumentin, että kolmen kantakeskustelut pidetään suljetuin ovin. Mutta muutoin tuomioistuimen päätös joka liittyy muihin kuin nelikantaisiin asiakirjoihin, on vaikea nähdä tuomioistuimen päätöksen seuraamuksia ajan myötä näiden muiden kuin nelisarkkeista asiakirjan osalta. Jo lopuksi vielä toteaisin, että tämä tuomioistuimen päätös tai tapaus, jota käsiteltiin yleisessä tuomioistuimessa, on periaatteessa sellainen, että tuomioistuimen päätöksestä voi valittaa, mutta kuten tiedätte, Valitus voidaan tehdä vain pelkästään oikeuden kirjaimen pohjalta ja tätä varten olemassa takaraja. Tietyn ajan sisällä voi veto valittaa toimisten päätöksestä 8. kesäkuuta tulee aika raja vastaan. Siihen mennessä pitää valitus tehdä. Tässä lyhyesti sanottuna kaikki tästä tapauksesta. Voit vastata kysymyksiin, mikäli teillä on vielä kysyttävää kysymyksiä. Saattaa olla mitä aikaa vain 10 minuuttia. Joten seuraava vaihe on mahdollinen valitus. Ja teki sen päätöksen, mutta meidän täytyy miettiä, onko meillä jotain sanottavaa Jorille. Radio Young ja Sofi ovat relevantteja, joko oliko joku muu Uhu Zippel myös. Radion. Kiitos, puheenjohtaja. Tällä hetkellä minulla on oikeusasiamiehellä vaalitusasiakirjojen saatavuudesta ja odotetaan äh, oikeusasiamiehen päätöstä koskien neuvostoon oikeuspalveluiden neuvoja labarirekisteristä Ja tämä päätös on vain, että tämä avautumista myös tapahtuu, mutta substanssissa on yksi asia, jota en ymmärrä. Ja yksi kysymys prosessista. En ymmärrä tätä, että vietäisiin pohjaa päätöksenteko menettästä, ja se on ulkoisen paineen vaara tämmöisen sanon, että kansalaisten pitää voida demokraattisia oikeuksiaan käyttää. Ja heidän täytyy olla asemassa seurata päätöksentekomenettelyä. Minusta demokratiassa, jos päätöksentekoprosessia voi seurata, ei siinä ole mitään haittaa, että kansalaiset ilmaisevat näkemykseen siitä, mitä tapahtuu. Erityisesti jos heidän oikeutensa ovat pelissä, mutta yleisemminkin. Ei minusta tämä ole pohjaa päätöksenteolta tämä demokratia. En ymmärrä tuota kriteeriä, sitä on käytetty aikaisemminkin. Vähän selkeytystä mielelläni kuulisin. Ja tämä on kytköksessä kahteen jatkokysymykseen. Olen esittelijänä sellaisessa asiassa, joka on neuvostossa jumissa. Se on asiakirjojen saatavuus. Meillä oli hyvä kanta parlamenttina. Voidaanko tätä käyttää vauhdittamaan noita neuvotteluja, jotka ovat mielestäni erittäin välttämättömät? Sen sijaan, että valittaisimme, mutta itse asiassa juuri voi miettiä tätä. Eikö meidän pitäisi parlamenttina kantaa vastuumme? Jotta sä ilmeisesti nyt tämä seurattavuusrekisteri. Vihreät ovat halunnut, että nämä neljä asiakirjaa julkaistaisiin etukäteen. Oliko se tuomioistuin päätöksen mukaista, että emme pyydä, odota pyyntöä, vaan me proaktiivisesti julkaisemme asiakirjoja, jotka olisivat erittäin hyödyllisiä demokraattiselle prosessille. Tämä oli oikein hyvä herra. Kiitos herra De Jong. Asiakirjojen saatavassa tätä olla eniten jumissa ollut kokonaisuus. Kaikki koko historiassa. Seuraava esittelijä ja varmaan sitten olen mukana. Ei puhuta sitä enempää. Safi. Ai, ai, ai. Kiitoksia. Olen Dennis Työngin kanssa samaa mieltä. Mielestäni parlamentin ei pitäisi valittaa, se olisi häpeällistä. Tämä on oikeastaan hyvä asia. Ulkoinen paine. No oikeastaan tämä on päinvastoin. Ulkoista painostusta voi olla ainoastaan, jos on salaisuuksia, koska jos on avoimuutta, niin miten voi sitten joutua painostuksen alaiseksi, paitsi jos on sitten täysin selkärangaton. Eli mielestäni salailuun liittyy paljon enemmän painostusta kuin toisinpäin. Ja jos tämä olisi totta, että asiakirjan julkistaminen heikentäisi lainsäädäntöprosessia, niin silloin kaikki lainsäädäntö olisi heikentynyt, koska joka ikäinen, jokin asiakirja, joka on, löytyy State Watchista tai jonkun yrityksen sivuilta. 40 vuoden uran aikana on ollut vain yksi asiakirja, jota en ole saanut. Kaikki muu on saatavilla. Eli tämä ei koskaan ole heikentänyt lainsäädäntöprosessia, vaan päinvastoin. Tämä oli ihan surkea argumentti. Miten sitten edetään? Kuten sanoin, tämä on hyvä asia, se, että tämä on nyt julkistettu. No mielestäni nämä asiakirjat nyt eivät ole niin mielenkiintoisia, että ihmiset valtavissa määrissä lähtisivät niitä kaivamaan netistä. Mutta tietyt asiat tietysti ovat kiintoisia erilaisille tahoille. Myöskään ei pidä pelkästään keskittyä asiakirjan saatavuuteen liittyvän asetuksen uudistamiseen, vaan meillä pitäisi olla vuosikertomus avoimuudesta ja asiakirjojen saatavuudesta. Parlamenttihan monen kertaan todennut, että Trilogin pitää olla avoimempi, asiakirjojen pitää olla saatavilla, mutta ilmeisesti olimme vain pilailleet, kun tästä äänestettiin. Mutta EU muuttuu, parlamentti muuttuu. Ihmiset ovat paljon enemmän mukana poliittisissa prosesseissa. Vuosi on aikainen vaaleja ja meidän täytyy osoittaa, että olemme vakavissamme avoimuuden suhteen ja olemme valmiita muuttamaan omiakin toimintatapojamme ja ryhtymään avoimemmiksi please. I think if we look into political things and in the political environment... Uskon, että mikä tarkastelemme asioita käytännössä ympäristössä, jossa toimimme, ei ole helppoa sanoa, onko tämä päätös loistava vai onko se katastrofi. Me emme elä missään tyhjössä, Meillä on poliittinen ympäristö, jossa toimimme. Meidän täytyy muistaa, että meillä on parlamentaarinen demokratia valitsevana, vaikka millä tavalla aliarvioi avoimuuden merkitystä. Mietin vain, mistä avoimuus alkaa ja mihin se päättyy. Mennäänkö loppujen lopuksi avoimuuteen niin, että ryhmäkokouksissa ja kansallisten valtuuskuntikin kokouksissa täytyy kaiken olla avointa. Pitäisikö olla jokin paikka, jossa voi ensin muodostaa oman mielipiteensä ennen kuin alkaa käydä vuorovaikutusta muiden kanssa? Ja miten täs, tämä auttaa kansalaisia seuraamaan lainsäädäntöprosessia? Uskommeko todellakin, että tästä on hyötyä kansalaisille? Tuleeko kansalaiset lukemaan kaikki nämä tekstit ja ymmärtämään ne muutokset, joita teksteihin tehdään? Uskon, että ne, jotka ovat kiinnostuneita ja seuraavat näiden asiakirjoja, ovat itse sidosryhmien edustajia. Heidän oma lehmä ojassa. Ei pidä unohtaa, että kaikki vuorovaikutus sidosryhmien kanssa ei pelkästään ala vasta sitten, kun komissio on tehnyt ehdotuksensa, vaan se alkaa jo sitä ennen, silloin kun komissio vasta valmistelee ehdotustaan. Monet toimijat pyrkivät vaikuttamaan jo komission luonnoksiin. Itse prosessin aikana parlamentti ja neuvosto, kun keskustelut asioista, silloinkin hyvin paljon on julkista painetta, ei siinä mitään, mutta enimmäkseen tämä paine ei tule tavallisilta kansalaisilta, vaan sidosryhmiltä, loppareilta ja niin poispäin. Joten paine, joka tästä tulee, ei liity kansalaisiin, vaan siihen, että joillakin on selkeästikin oma lehmä ojassa suuntaan tai toiseen, ja tällainen henkilö saattaa tulla senkin jälkeen, kun parlamenttineuvosto on tehnyt te- päätöksensä mukaan vielä vaikuttamaan asioihin. Tavallinen kansalainen saattaa tietää joistakin asioista, mutta yleisesti ottaen kansalainen sanoo, teidät on valittu vaaleilla, teidän täytyy tehdä työnne. Ja mikäli katson joitakin asioita, asiakokonaisuuksia. Julkinen mielipide on enemmän tai vähemmän kiinnostunut joistakin asioista. Joskus kuka niin piittaa yhtään, jo, joskus ihmiset ovat hyvinkin kiinnostuneita. Esimerkiksi TTP ja tietosuoja-asetus ja näin poispäin. Nämä ovat erittäin kiinnostavia asioita sidosryhmien kannalta, eivät kansallisten kannalta, joten meidän täytyy olla tässä kielikeskellä suuta. Viimeinen seikka vielä. Elämme valeuutisten aikakautta. Pyydän anteeksi. Ei tämä mikään kysymys, vaan totesin, että parlamentin työ ja kaikki muidenkin parlamentin työ tulee muuttumaan, koska valeuutisia on hyvin niin paljon, eikä tämä mikään uusi keksintö. Valeuutisia on ollut aina, mutta digitaalisena aikakautena ne leviävät kulovalkean tavoin. Ja kun on kyse tietosuoja-asetuksesta, erityisestikin Saksassa, olemassa hyvin paljon puhtaita valheita, jotka liittyvät siihen, että tämä tietosuoja-asetus tekee tavallisille kansalaisille sitä tai tätä. niin on hyvin vaikea sitten korjata kaikkia näitä valeuutisia, joten avoimuus voi olla erittäin hyvä asia, mutta meidän pitäisi miettiä, ketkä ovat kiinnostuneita tästä tiedosta, ketkä tätä tietoa haluavat, kuinka suhtautua pyyntöihin, missä määrin on hyödyllistä tietoa antaa, milloin tietoa voidaan käyttää väärin hyväksi ja mitä tämä kaikki tarkoittaa meidän työllemme täällä parlamentissa ja myöskin neuvostossa. Uskon, että tämä päätös saattaa olla hyvä tässä suhteessa, tai se saattaa suorastaan katastrofi. Meidän täytyy keksiä, kuinka suhtautua tämän päätöksen ja myöskin julkisessa viestinnässämme ottaa tämä huomioon. Ymmärrän, että ihmiset ehkä joutuvat lähtemään. Meidän täytyy saada kantamme valmiiksi ennen kuin nopeasti reagoit kommentteihin. Riippumatta siitä, mitä Pelit sanoi, ymmärrän mitä sanoit. Ja me valiokuntana ja parlamenttina. Minä nyt esitän tällaisen idean. Hyvää. Ei halua näyttäytyä valituksen esittäjälle. Me haluamme lisää seurattavuutta emme me haluamme jarrutella. Mä näkisin, että me käännymme juuri puolen tällaisella suosituksella. Me että ei vietäisi tätä ylemmälle asteelle. Voimme koordinaattorissa keskustella tätä yksityiskohtaisemmin tätä suositustamme juurille, mutta lähtökohtana pitäisi olla, että emme puolella valittamista, että se oli se peruslinja. Saisimmeko tästä yhteistä näkemystä ja sitten koordinaattoreiden kokouksessa voisimme keskustella, mitä muuta voisimme juurille suositella. Taka tämä Meillä on aikaa hyvin vähän, mutta haluatko reagoida ihan nopeasti se Tiangille, Intfeltiltä, Zippeltiltä. Kiitos ihan lyhyesti. Ja palasin siihen, mitä juuri sanoit. Eilen pidin oikeusvaliokunnassa saman esityksen. Ja jotkut jäsenet sanoivat, että tosiasiassa tämä on erittäin poli- oikeusvaliokunnan tai tehdä poliittinen päätös, valittaa vai ei. Tässä ei ole ainoastaan juridinen kysymys pelissä. Mitä ulkoisen paineeseen tulee, tuomio on selkeä sikäli, että sen sanotaan, että ei voida katsoa, että tässä tapauksessa on ulkoista painetta, mutta tällainen mahdollisuus on olemassa. Ja asetuksen 1049 on sellainen, että voi olla painetta, joka vaikuttaa päätöksentekoon. Jos tapauksessa tuota argumenttia ei voi käyttää, mutta teoreettisesti näin voi tehdä. Jos minulta kysytään, miltä se näyttäisi, milloin tällainen argumentti olisi, en tiedä. Täytyisi edetä tapaus tapaukselta. Katsotaan niitä argumentteja sitten, mutta en vaan hatusta vettää mitään argumentteja. Täytyy korjata tämä tilanne. Ja täytyisi miettiä asiaa yksityiskohtaisemmin. Muuten en voi lisätä kommentteihin, ja esitettiin, mutta jos olen väärässä, niin kiitos. Nämä eivät olleet kysymyksiä, vaan voimakkaita lausumia, joita kokeneet jäsenet esittävät. Joten tässä tämä, laitan tämän koordinaattorin esityslistalle. Kiinnostavaa, mitä että oikeusvaliokunnasta jurista, että kestävät asiaa poliittisena. Nyt kysymys on siitä, miten meidän nähdään ottavan kantaa seurattavuuteen. Merkit tämän kommentin että kaikki eivät ole vielä kantaansa löydet lukkoon, mutta valiokuntana meidän täytyy olla erittäin varovaisia. No, kysymys on siitä, miten me nähdään, eikö meidän pitäisi pelätä tätä periaatetta. Tämä on signaali, joka meidän pitäisi laittaa Jorille ja tämä vaikutelma oli keskustelusta. Pelkittä, kun minä kuulin sinua, että niin tämä oli mustavalkoinen kysymys. Me pitäisi käydä sen keskustelua, jolla lähes yhteistyössä tässä Jorin kanssa. Ja heillä ei ole lopullista loppupäätelmää. Kannattaa tulla lähellä tuota keskustelua meillä on. Meillä on erittäin tärkeä sisällöllinen rooli tässä substanssissa, eikä siis menettelyssä. Tämän Meillä on enemmän substanssi ja jurilla prosessi. Joten äh, seurataan tätä tarkkaan ja ollaan yhteydessä Jurin kanssa ja viedään asia koordinaattoreihin. Paljon kiitoksia kollegat. Kiitos.